Good afternoon, um, every... Hyvää iltapäivää, hyvää kaikki. Tervetuloa IMKON kokoukseemme 25. syyskuuta. Ensimmäinen kohta esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Muistuttaisin myös koordinaattorit, että me aloitamme kello 17 sitten vielä muistuttaisin myös, että tämä lähetetään myös verkossa. Meillä on sähköinen kokous, eli kaikki asiakirjat löytyvät verkosta. Lisäksi meillä on vielä uusi asiakin uutislehtisessämme. Niin ikään toteaisin, että meillä on kaksi uutta jäsentä valiokunnassamme. Ensinnäkin herra Avras Kukijuk, mahtoikohan me näetämis oikein. Hän on kansanpuolueesta ja herra John Stewart Anju, hän edustaa EFDDtä, kuten kaikki tiedätte. Me kävimme myös virkamatkalla mukana oli valiokunnan jäseniä. Kävimme Washingtonissa viime viikolla Meillä oli mielenkiintoisia tapaamisia. Varmaankin saatte siitä selonteon aikanaan. Vielä kerran kiitos mukana oleville jäsenille, mutta totta kai ennen kaikkea sihteeristölle täydellisistä järjestelyistä virkamatkan aikana Washingtonissa. Eli kiitos kovasti. Kerran vielä. Sitten pöytäkirjat tulee hyväksyä edellisistä kokouksista 12.13. heinäkuuta ja 4. syyskuuta. Jos huomautuksia ole, eikä näytä olevan, voimme hyväksyä pöytäkirjat. Ja nyt voimme mennä ensimmäisen varsinaiseen kohtaan esityslistallaan raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Tässä saamme ajantasasta tietoa kolmikantaneuvotteluista ja nimenomaan markkinavalvonnasta. Daniel Dalton on siinä meidän esittelijämme. Meillä oli ensimmäinen epävirallinen kolmikantaneuvottelu 6. päivä syyskuuta. Varmasti annankin puheenvuoron nyt Danielille, joka voi päivittää tietoja. Thank you very much, Chair. Kiitokset puheenjohtaja. Olet oikeassa. Olemme pitäneet yhden poliittisen kolmikantakokouksen aiheesta. Meillä on ollut myös kovasti työtä ja teknisiä kolmikantoja eri toimielinten välillä hyvin nopeasti ja saamme mandaatin varmasti ensimmäisessä kolmikannassa nämä saattaa päätökseen. Tämä on varmasti ensimmäinen kierros, niin kuin yleensäkin kolmikannoissa pystyimme sopimaan monista riidattomista teknisistä asioista, ei poliittisista asioista, mutta mitä tulee poliittisiin mm, kohtiin, niin tässä on merkittäviä näkemyseroja neuvoston ja parlamentin välillä. Tällä hetkellä on tärkeää meidän puoleltamme korostaa sitä, että parlamentti ei ole muuttanut avainasioissa näkemyksiään ja itse asiassa rohkenemme sanoa, että meillä on aika vahva kanta ja julkinen mielipide on puolellamme. Ja meidän täytyy katsoa, mihin asti päästään. Tällä hetkellä kuitenkin tilanne on sellainen, että ensimmäinen kolmikanta oli rakentava molemmilta puolilta. Jäi sellainen tuntemus, että saamme varmasti vuoden loppuun mennessä sopimuksen syntymään, mutta on tärkeää myös tehdä selväksi julkisesti se, että me teimme kovasti töitä oman kantamme sopimiseksi, ei pelkästään tässä valiokunnassa, vaan muissa myös. Olemme tutkineet asian pitkään ja meillä on hyvä kompromissi, lähtökohta ja näkemys. Ja olen hyvin itse varma sen suhteen, että saamme tuloksen syntymään ja että saamme lopuksi suurimman osan kannastamme läpi. Paljon töitä on kuitenkin vielä edessä. Toivottavasti poliittinen sopimus syntyy ennen vuoden loppua. Ja seuraava kolmikanta on sitten 10.10. .10 katsotaan, miten asiat jatkuvat sitä eteenpäin. Kiitoksia kovasti. Haluatko varusittelijasta jotain lausua? Herra Jouvin. Floor. Merci, madame la... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle sen vahvistamisesta, että parlamentti haluaa vuoden loppumennessä päätöksen hyvä juttu poliittisesti olla tiukkana. Mutta jos sopii, Ihan yksi pieni huolenaihe, joka liittyy työmenetelmään, jos nyt oikein ymmärsin. Vielä on tulossa kaksi kolmikantaneuvottelua, poliittinen plus teknisinä tapaamisineen. Haluaisin nyt, kun me olemme aika kaukana kannoissamme neuvoston ja parlamentin kesken, niin onko niin, että nämä kaksi kolmikantaneuvottelua riittävät? No äkkiseltä vaikuttaisi ei minä vähän varoittelisin tai ainakin huomautan, että ei pidä kuitenkaan pelkästään käsitellä teknisiä kysymyksiä teknisissä tapaamisissa, vaan myös politiikkaa, koska tässä tarvitaan hyvin vahva poliittinen viesti. Jos ei sitä saada, niin varmasti törmätään skandaaleihin varmasti joka viikko jatkossa. Kun ajatellaan uusia autovalmistajia, joita tulee ehkä tässä vastaan, me tarvitsemme todella ei pelkästään teknistä viestiä, vaan vahvan poliittisen viestin. Onko niin, että kaksi kolmikata neuvottelua riittävät? Pikkusen epäilen. Dan. Kiitoksia. Dan, haluatko jotain sanoa? I mean, it's a fair point. Ihan oikeutettua sanoa näin. Meillä on kaksi kokousta. Yksi lokakuussa, toinen ma- marraskuussa. Ne on nyt ohjelmoitu ja olemme saaneet jo aika hyvin aikaa tälleen. Meillä on nyt jo korvamerkittyjä aikoja, jos tarvitsee pitää vielä lisäkokouksia. Meillä on siis kaksi suunniteltua kokousta. Uh, before the end of the year, if necessary. Selvä. Kiitoksia kovasti näistä ajantasaisista tiedoista. Ja sitten menemme seuraavaan kohtaan. Toivottaisin myös tervetulleeksi Mubaikin hän on täällä ECRn puolesta. Tervetuloa valiokuntaan. Seuraava kohta esityslistallamme on kompromissitarkistusten käsittely. Aiheena yksityiselämän kunnioitus henkilötietojen suoja sähköisessä viestinnässä ja direktiivin kumoaminen. Eva Meitel on tässä valmistelijana lausunnossa. Eva, olepa hyvä. Thank you very much, Chair. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Meillä oli juuri varjoesittelijäkokous ja vielä kerran kiittäisin varjoesittelijää, tiimejä ja varjoesittelijöitä sekä sihteeristön edustajia siitä, että on päästy aimoharppauksen eteenpäin. Minä uskon, että siltä pohjalta, mikäli suunnitelmat vaan pitävät, niin eiköhän äänestys voida toimittaa torstaina aikataulun mukaisesti. Yli 500 tarkistusta on jätetty tähän lausuntoon liittyen ja myönnettäköön, että varjoesittelijät ovat kyllä olleet käytettävissä ja valmiita tekemään yhteistyötä kompromissien aikaansaamiseksi, varsinkin kun huomioidaan, että aikataulu on tiukkaakin tiukempi. Kuten tarkistuksistakin on luettavissa, niin meidän kantamme olivat kaukana toisistaan. Ja yhteisen nimittäin löytäminen oli melko hankala harjoitus, mutta minä uskon, että tähän asti me olemme kyllä onnistuneet ratkaisemaan kinkkisimmät kysymykset. Tyytyväinen olen siihen, että e-privacy GDPRn osalta, kun viime vuonna hyväksymme kantamme, niin se on hyvä. Se pätee ykkös- ja kolmosartiklan tehtyihin muutoksiin, ja me olemme välittäneet selkeän viestin, jonka mukaan tietojen käsittely turvallisuuden vaalimiseksi, palveluiden toimivuuden ja päätelaitteita käsittelevä kysymys on keskeisellä sijalla. Mielestäni komission teksti oli tältä osin puutteellista ja me olemme muuttaneet tekstiä tältä erää. Ja sitten toinen kompromissi, se liittyy 15 artiklaan. Me ehdotamme, että tilanne pysyisi kansallisella tasolla nykyisellään ja että loppukäyttäjät voivat hylätä sen, että tietoa tallennetaan julkisiin tietokantoihin, koska ne ovat usein linkitettyjä hätänumeroon ja mikäli ihmiset soittavat hätänumeroon, niin näiden henkilöiden tunnistaminen tapahtuu nopeammin. Komission ehdotus olisi johtanut ongelmallisempaan tilanteeseen, eli ikään kuin olisi heitetty kapuloita rattaisiin ja kehitys olisi jäänyt paikalleen. Sitten mitä tulee 17 artiklaan, me olimme sitä mieltä, että tämä pitää poistaa korvauksetta, sillä meidän mielestämme GDPR ja ECC viestintäkoodeksi tarjoavat riittävästi henkilöiden suojaan liittyviä takeita. Myöskin lapsiin liittyviä ehdotuksia on esitetty Keskusteluiden alussa todettiin, että lapsia täytyy suojella silloin, kun lapset käyttävät sähköisen viestinnän laitteita. Ja sitten mitä tulee äh, pseudonymeihin ja anonymisoituihin tietoihin, tämäkin on tärkeä kysymys. Mielestäni asetusehdotuksessa asiaan ei ole paneuduttu riittävän syvällisesti. mielestämme anonymisoinnin kautta myöskin kuluttajan turva voidaan taata. Ja silloin kun pannaan Privacy by Design-järjestelmää täytäntöön välttääksemme rikkomuksia ja että luvatta tietoja välitetään muille tahoille. Ja jotta vältytään turhilta hyväksyntämenettelyiltä, niin kuluttajien ei tarvitse joka käänteessä antaa hyväksyntäänsä eri asioihin. Eli tämäkin asia on hoidettu kuntoon. Ja tässäpä olivatkin minun puoleltani niin tähän tekstiin liittyvät tärkeimmät huomiot. Kiitos sitten varjoesittelijät SDstä. Kristel Schaldemose. Kiitoksia, kun aina puhua muuten Tanskaa. Haluaisin ensinnäkin kiittää ja esittää pahoittelut, koska en ollut paikalla neuvotteluissa. Olen juuri saapunut Brysseliin, mutta en ole vielä ehtinyt saada palautetta ja varmasti päivän aikana tähän vielä palaan. Ensinnäkin arvostan kovasti sitä, että neuvotteluja käydään. Osapuolet tekevät ehdotuksia, se on tärkeä aihekin. Olin minäkin Washingtonissa ja sähköinen turvallisuus aiheena oli selvästi tapetilla. Yhdysvaltalaisetkin ovat kovasti kiinnostuneita tästä. Kiinnostuneita myös meidän lainsäädännöstämme. Mutta heidän mielestämme ehkä säätelemme liikaakin, siitä ehkä kyllä taitettiin peitsä, mutta ylipäätään SD kannalta on tärkeää, että löytyy kunnon ratkaisu. Se on meille olennaista. Siinä pystytään kyllä huomioidaan myös kaikki etunäkökohdat, varsinkin henkilötietojen suojelemisessa. Mitä tulee sitten anonymisoituun tietoon, niin on erittäin tärkeää, että sellaisena myös käsitellään. Haluaisin kiittää tuesta. Meidän täytyy tehdä ihmisten ja varsinkin lasten hyväksi aina jotain. Ehkä tässä on jonkinlaista väsymystä matkan varrella jo tullut, mutta eiköhän tämä läpi saada, koska se on niin tärkeää. Toivottavasti saadaan aika kunnon sopuratkaisu tulevien päivien aikana, että voidaan torstaina äänestää tästä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, Kristel. Ja Dan Dalton. Thank you very much. Um... Kiitokset. Tämä sähköisen tietosuojan kysymys ja yksityisyyden suoja on se, että sikaa ei saada lihotettua markkinapäivänä. Kuitenkaan se työ, jota varjot ja esittelijä ovat tehneet saadakseen tästä toimivan kokonaisuuden, on ollut todella kiitettävää. Valtavasti työtä on tehty, jotta saadaan kunnollinen esitys aikaan. Ja mielestäni tämä sopimusluonnos, tämä alkio, josta voisi syntyä jotain toimivaa, on varmasti parempi kuin mitä Libe on aikaan saanut. Meille suurimmalta osin tämä menee oikeaan suuntaan. Tämä on ollut hyvää työtä ja paljon on liikehditty kaikkien ryhmien puolelta, että saadaan jotain sopimusta syntymään. Se on hyvä. Olemme kuitenkin hyvin huolestuneita ECRssä potentiaalisista legitiimin edun poistamisesta Mielestämme se olisi huono asia ja vaarallista, kunhan sitten annetaan takeita siihen, että tämä voidaan pitää yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Täytyy varmistaa, että on juridisia mahdollisuuksia tiedon käsittelylle. Se tulee olemaan hyvin vaikeaa monille liikeyrityksille toimia internetissä ainakaan niillä hinnoilla, kun tällä hetkellä toimitaan. Ja se on mielestäni oikeastaan koko pillakoren ydin tässä. Kysymys on perusoikeuksista ja yksityisyyden suojasta, eikä kukaan varmasti halua polkea perusoikeuksia ja haluamme varmistaa, että yksityisyyden suoja on voimassa. Mutta se ei ole kuitenkaan erillään missään tunnelissa. Tämä vaikuttaa yrityksiin, se vaikuttaa siihen, mitä kuluttajat saavat tulevaisuudessa ja mielestäni kuluttajaoikeusvaliokuntana meidän on tunnustettava mitä tällä voidaan aikaansaada kuluttajille. Esimerkiksi mainostulo, tulothan perustuvat dataan ja sillähän internet-alustat perustuvat myös. Siellä on sellaisia alustoja, joilla ei tule olemaan mitään ongelmia, minkä ikinä sääntöjen kanssa, mitä me täällä säädämme, vaan minä olen huolissani niistä pienistä alustoista ja startupeista, jotka menevät kyllä nurin heidän pitää voida myös sähköisesti tarjota tuotteitaan ja palveluitaan kuluttajille. Ja jos nämä sovellukset ovat yhä kalliimpia, niin silloin nämä pienet yrittäjät eivät voi siellä toimia, emmekä me sitä halua tietenkään. Meidän on tehtävä kovasti töitä, jotta saamme kuluttajalähtöisen, äh, kuluttajasuuntautuneen ehdotuksen. Vaikka tässä on tehty hyvää työtä, niin ollaan vielä minun mielestäni pikkuisen kaukana mutta olemme kuitenkin lähempänä nyt hyvää esitystä ja olen esittelijän kanssa samaa mieltä, että meillä on kyllä hyvä esitys antaa eteenpäin pikapuolin. Kiitos. Kiitoksia Dan Aldesta. Edustaja Kallas. Kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijälle erinomaisesta yhteistyöstä. Alkuun SDn suuntaan. Luin kirjan, jossa todettiin, että online-yksityisyyskysymys on asia, jota tulkitaan nuorten keskuudessa eri tavalla kuin täällä meidän keskuudessamme, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi jatkuvasti peräänkuuluttaa sitä, että me olemme oikealla jäljellä – mutta nuortenkin on vain ymmärrettävä, mikä on yksityisyyttä ja mitä he ovat ehkä vaarassa menettää, kun internetissä toimivat. Mutta olen ECRn kanssa samalla linjalla sen suhteen, että kolikolla on kaksi puolta. Yhtäältä tärkeää on vaalia luottamuksellisuutta viestinnän yhteydessä, mutta yhtä lailla tärkeää on saada aikaiseksi käytännönläheinen teksti. Yhtä tärkeä sekin seikka. Me annamme käyttäjille toiminnan ja valinnan mahdollisuuksia. Useinhan käy niin, että valinnanvapaus jää keskitiehen. Sovellukset ovat ilmaisia, mikäli annat kaikki tietosi meille, mutta mikä on vaihtoehto? Maksulliset sovellukset voisivat olla sellaisia, että Joko suostut tietojen välittämiseen tai et. Mitä tulee henkilötietojen keräämiseen, evästeiden tallentaminen ja viestintätietojen prosessointi, niin sillä saralla kyse on aika lailla epäselvästä kenkästä, mutta me tiedämme, että tällainen vapaa, vapaa valimahdollisuus tarjoutuu monen selaimen kautta. Itse näen, miten eri nettisivustot käyttävät tietoja. Jotkut eivät halua joustaa laisinkaan, mutta toiset taas sanovat, että meidän on tienattava, joten sinun olisi osallistuttava kustannuksiin. minä olen valmis osta- ostamaan ja maksamaan näistä sovelluksista, koska sehän on työhön perustuva palvelu, joten Kyse on kuitenkin kuluttajien omasta tahdon ilmaisusta. Jos katsotaan ehdotusta, loppukuluttajilta pitäisi pyytää hyväksyntä, mutta mutta yhtä lailla pitäisi helpottaa ihmisten elämää, sillä me tiedämme, että kuluttajat väsyvät näihin pop-up-ikkunoihin ja kysymyksiin ja kaikkeen, joita jatkuvasti vaan näytölle ilmaantuu. Joten kuluttaja voisi haluta tietenkin, että näitä evästeitä ei synny, mutta poikkeuksellisesti hän voisi hyväksyä tiettyjen lehtien osalta tällaisia evästeitä. Eli valinnan vapautta tässäkin peräänkuuluta. Ja mitä tulee legitiimeihin etuihin, niin sen verran toteaisin, että meillähän on GP, GDPR yleisenä lainsäädäntötekstinä, mutta meidän täytyy muistaa myöskin, että on olemassa arkaluonteisia muitakin kuin arkaluonteisia tietoja. Ja kun puhutaan toisaalta taas e-privacy-asiasta, eli viestinnän yksityisyydestä ja salaisuudesta, niin herääkin kysymys, että mitä legitiimejä etuja yrityksillä voisi olla viestinnän urkkimiseen? En oikein ymmärrä tätä. Meidän ei pitäisi missään nimessä lähteä vesittämään jo olemassa olevia suojatasoja, jotka löytyvät GDPRstä. Ja kun puhutaan viestinnästä, niin mielestäni aina kyse on arkaluonteisista tiedoista, joten minun mielestäni tässä yhteydessä mitään muuta ratkaisumallia ei pitäisi hyväksyä. Mielestäni me olemme saaneet hyvät kompromissit aikaiseksi ja toivottavasti äänestys voidaan sitten toimittaa tästä tekstistä heti torstaina. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Muita varjoesittelijöitä ei näytä olevan. Guesta Herra Brecht vihreistä. Thank you very much and first of all... Kiitoksia kovasti. Kovasti kiitoksia myös esit- valmistelijalle niin, että hän voisi huomioida kaikki eri kannat, joita muita, muilla ryhmillä on. Varmasti suuntaan oikea kompromisseissa. Vahvistaisin sen, mitä täällä on jo todettu. Jotkut säännökset ovat sellaisia, missä olemme jo lähellä kannossamme kompromississa, mutta vielä on avoimia kysymyksiä. Ja samalla vähän erilainen näkökulma lähestyä, mikä on yritysten ja kansalaisten kannalta kunnollinen kompromissi. Vielä kerran toistaisin sen, että totta kai meillä on nyt televiestintätietoa varten oma säädöksensä ja sitä täytäntöön pannaan 88 jäsenvaltiossa. Se koskee myös yksityisyyttä, Jos ei tässä saada aikaan tasapainoa uudessa säädöksessä ja sanoa kuluttajille, että kun heitä seurataan verkossa, että tulisi nyt vähemmän oikeuksia nykyisellä, niin tuskinpa kuluttajat haluavat meidän edes yhdenmukaistamaan näitä lakeja kautta linja, jos jotain menettävät. Eli tasapainolla vielä täytyy, kuluttajille täytyy tarjota jonkinlainen vaikutelma siitä, ettei heidän huiputeta uuteen säädökseen vain hyödyttäksemme yrityksiä, jotta voidaan seurata tieto, tietoja. Kaija Kallas viittasi tähän sähköiseen viestintään, ja totta kai se on arkka kysymys. Totta kai meitä tiedosta on helppo puhua, mutta jos meidän viestinnästämme on olemassa metatietoa, niin entäpä sitten siinä on kyse enemmästäkin kuin vain henkilöstä, vaan myös mitä hän viestiä seuraa. Ja siksi todella kuluttajalla pitäisi olla valta käsissä siinä, kuka näitä tietoja käyttää, mihin tarkoitukseen. Siksi vielä yksi kantan hylkään myös käsittelyn sopimuksen pohjalta tai legitiimin edun pohjalta yrityksissä, jos on tietty hyväksyntä annettu nimenomaisesti, että jossain kohtiin saa on ihan mukaan hyvä hyväksyä tiedon käsittelyä. Ja sitten itse voin tämän hoitaa asetuksissa. Mutta se, että selaimet ikään kuin olisivat nyt tässä viitepisteenä, kun kerran asetuksissani niin määrään, miten haluan seurattavaksi tai olevan seurattavaksi, kun olen verkossa, niin ei sitä pitäisi heikentää millään muotoa. Esimerkiksi sanomalla, että ne, jotka näin haluavat, voi näin tehdä asetuksissa, ja jokaisen muun pitäisi vain käyttää selainta, eikä edes miettiä sitä enää. Mielestäni 10 artiklan räätälöity turvallisuus, yksityisyys. Pitäisi olla sellainen, että on, minun pitäisi itse tämä asetuksessa hoitaa ominnokkineni. Ja tavallaan kuluttajat ottavat vallan käsinsä internet aikana. Ihmiset täytyy saada pelin mukaan määrittelemään omaa kohtaloaan, kun he käsittelevät tai luovuttavat henkilökohtaisia tietoja. Sitten viimeisenä, mutta ei vähimpänä asiana, kun tätä viestitietoa ei enää tarvita mihinkään tarkoitukseen asetuksen nojalla, niin totta kai se pitäisi hävittää tai anonymisoida, ei vain pseudonymisoida, koska se on edelleen henkilötietoa. Siellä se on ja säilyy syyttä, suotta, ja siksi olen huolestunut seitsemän artiklasta. Lopuksi vielä ei se välttämättä koko lausuntoa kuitenkaan sen huonommaksi tee. Kyllä me varmasti voimme hyväksyä sen, että meillä on erilaisia näkemyksiä joitakin osin. Ehkä viime kädessä tulee pari kolme artiklaa, jossa joudumme äänestämään eri tavoin itse kukin. Mutta ei se sitä ongelmallisemmaksi tee kuitenkaan viime kädessä. Varmasti saadaan aikaan sellainen lausunto, joka meille kaikille kelpaa. Ja torstaihin asti on aikaa selvittää nämä avoimet kysymykset. Thank you very much. Uh, I've seen that, Andre. Kiitoksia kovasti. Arne Schwab ilmeisesti haluaa tästä puhua. Ole hyvä. I would like to intervene as well because... Meillä oli mielenkiintoisia keskusteluja Washingtonissa sinun läsnäollessasi myös. Siksi minusta nyt Eva Maidelin laatima teksti on oikein hyvä ja olemme ylpeitä siitä että tämä on saanut tukea myös valiokunnassa. Avainkysymys tässä on, niin kuin Eva sen otti jo esille, Eli mitä voimme tehdä, että varmistamme, että eurooppalaiset yritykset, jotka tulevat markkinoille, löytävät keinon olla osa tätä uutta datavirtaa, eikä heidän tietään estetä vain sen vuoksi, että heitä hyväksikäytetään näiden edelläkävijöiden puolelta. Olen siis samaa mieltä vihreiden kollegan kanssa siitä, että ihmisten täytyisi olla tietoisia näistä riskeistä ja itse saada päättää. Mutta kysymys on siitä, onko tämä lopuksi mahdollista, jos me emme tee riittävästi auttaaksemme myös niitä uusia markkinoille tulijoita niin, että kuluttajat voivat saada todellista valinnanvapautta. Ja meidän pitää edelleenkin läheisesti tarkkailla, mitä voidaan vakavasti tehdä, ettei haitata kilpailua tällä alalla. Kiitos. No- Kiitos. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin valmistele vielä. Olkaa hyvä. Chair, uh... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Vielä kerran kiitokset kaikille varjoesittelijöille. Minulle tärkeä asia on se, että me emme saa lähteä muuttamaan ihmisten internetkäyttäytymistä, mutta ihan oikeutetusti Dan Dalton totesi, että kun kyse on ilmaisista sovelluksista ja valinnan vapaudesta, olisi hyvä, jos monet muutkin ryhmät tämän hyväksyisivät, mutta ei tämä aina niin helppoa ole. Ja siihen, mitä kollega Kalas totesi, tietoisuus yksityisyydestä, mutta sääntelyn kautta se ei onnistu. Meidän on käytettävä muitakin viestintämalleja, eli miten tietoa siitä, miten tietoja välitetään ja jaetaan mutta me emme voi hyväksyä sitä, että sisältöä lähdetään urkkimaan. Kuten vihreiden puolesta kuulimme, niin me tarvitsemme tasapainoisen ratkaisumallin sekä kuluttajille että yrityksille, mutta meidän täytyy katsoa myöskin suuria yrityksiä suhteessa pieniin yrityksiin, startup-yrityksiin. Ja mitä tulee seurantaan, niin mehän sanoimme, että tässä voidaan soveltaa opt-out-lauseketta, mutta jos uskotaan siihen, että voimannuttamisen kautta helpotettaisiin ihmisten elämää, niin se ei välttämättä aina toimi, kuten esimerkiksi ikäihmiset eivät kykene näitä asetuksia ylipäätään muokkaamaan. Kuka tekisi tällaiset asetusmuutokset heidän puolestaan? Mutta oli miten oli, mielestäni on erittäin tärkeää löytää tasapainoinen ratkaisumalli. Kuten sanottu, me olemme tehneet paljon työtä kompromissien aikaansaamiseksi. Ehkäpä tässä on vielä pari kolme avoinna olevaa kysymystä, joihin meidän tulevina päivinä täytyy paneutua ennen varsinaista äänestystä. Ja kiitokset kaikille, kaikille varjoesittelijöille halukkuudesta ymmärtää mistä tässä on kyse, eli että teknisissä kokouksissa, varjoesittelijäkokouksissa toimitaan todellakin IMKON hengessä. Tiedän, että muut valiokunnat ovat kiinnittäneet huomionsa muihin asioihin. Eli meidän täytyy katsoa, miten startupit ja pk-yritykset tässä pärjäävät. Ainakin minä olen aina tästä lähtenyt liikkeelle, kun kokouksessa on kompromisseja sorvattu. Ja näin teemme myöskin seuraavan vuorokauden aikana, kun lopulliset kompromissitarkistukset on tarkoitus saada valmiiksi. Kiitokset kaikille varjoesittelijöille, sillä me olemme saaneet todellisia muutoksia aikaiseksi. Ja nyt toivottavasti tästä voidaan sitten torstaina äänestää. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti kaikista ponnisteluista. Todellakin pitäisi toimita äänestys torstaina seuraavassa kokouksessamme. Ja näin ollen voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Hyväksymme lausuntoluonnoksen. Kolmasen maiden tavaroiden ja palveluiden pääsy unionin sisämarkkinoille – julkisten hankintojen alalla sekä tunnijoiden, tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevien neuvotteluja tukevat menettelyt. 63 tarkistusta on tullut enemmistö johdantosakappaleisiin ja 14 on myös lausuntoluonnoksessa mukana, eli 75 kaiken kaikkiaan. Esittelijä on esittänyt yhtä kompromissitarkistusta liittyen ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädäntökysymyksiin. Valmistelija herra Stefanic pääsee ääneen. Madam Chair, I would... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän yhteistyöstä varjoesittelijöiden välillä. Nyt olemme valmiita äänestämään. Kaikki valmiina siis. Okei, okay, is there... Selvä. Onko joku var, varjon valmistelija halukas puhumaan? Ei. Esitänkin, että toimitamme välittömästi äänestyksen. Jos kaikilla on äänestyskorttikin valmiina laitteessa, niin Pitää mitä puheita. Ovatko kaikki valmiina? So then, uh, first we... Eli ensinnäkin tarkistus 15 ja 16, ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte tarkistuttaa? Voimme toki. I close Äänestys päättyy. Ihan selvästi hylätty. Ja sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 ehkä yhdessä 72 ja 73 ei voidakaan yhdessä ottaa. Eli 71 puolesta vastaan tyhjää. Kai pitäisi tarkistaa tämä tarkistus 71 koneäänestyksenä. Ja äänestys päättyy, hylättyy. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Varmasti tämäkin pitää tarkistaa. 74. Äänestys päättyy. Hylätty sama enemmistö. 12 yhdessä 13 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatokappaleet 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kaksi ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän, kaksikymmentä puolesta ö, raukeaa. Eli 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten seuraavaksi 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Kai pitäisi tarkistaa tämä numero 40. 40. Ja äänestys päättyy hyväksytty yhden äänen erolla. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi, tarkistetaanko? Eli numero 57 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Anteeksi, olitte oikeassa. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty, numero 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Vielä yhden pitäisi äänestää. No niin. Hyväksytty 17.7.1. Onnittelut valmistelijalle. So this means... Näin ollen me voimme mennä nyt seuraavaan kohtaan esityslistalla. Lainsäädännön valvontaa toimintaohjelman Solvitin lujittamiseksi. Tuodaan sisämarkkinoiden edut kansalaisten ja yritysten ulottuville. Toivotan tervetulleeksi yksikön päällikön sisämarkkinapalvelukeskuksesta herra Richmondin sisämarkkinapääosastolta. Siis komissiosta Me olemme jo kertoneet, että olemme kovasti kiinnostuneita sisämarkkinoiden välikehittelyistä, varsinkin solvitista. Se on kansalaisten ja yritysten hyväksi niiden arjessa toimissaan sisämarkkinoilla. Muistuttaisin myös, että tämän valvonta kokouksen tarkoituksena on nyt seurata komission toimintasuunnitelman jatkoa. Se saatiin toukokuussa kuluvaa vuotta. Rova Laurence Richemont, olkaa hyvä. Okay. Madam Chair, honorable members, thank Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, paljon kiitoksia tästä kutsusta. Toden totta on hienoa saada tilaisuus esitellä hiukan täällä Solvit-toimintasuunnitelmaa. Kuten tiedätte, Solvithan on jäsenvaltioissa sijaitseva verkosto. Tämä ei nyt ole oikea kuva, voisitteko palata siihen ensimmäiseen. Solvit on verkosto jäsenvaltioissa, niiden hallinnon aloilla, ja tarkoituksena on auttaa yksilöitä ja yrityksiä, kun he kohtaavat ongelmia liittyen väärään eu lainsäädäntöön toisessa jäsenvaltiossa. Ja 2016 meillä oli jo mahdollisuus esitellä verkosto tässä valiokunnassa. Haluaisin korostaa, että tänä vuonna 2017 se oli merkittävä edistysaskel Solvitille. Se oli 15 verkoston olemassaolon vuosia, huomaamme nyt, että se on käsitellyt nyt yli 17 000 tapausta, yli 15 000 ratkaistua tapausta, ja, eli yli 85 prosenttia sille tuoduista tapauksista on ratkottu menestyksekkäästi. Kaksi esimerkkiä, esimerkiksi ranskalainen yritys, joka vaati Saksan viranomaisilta alvipalautusta Siihen ei vastattu kymmeneen kuukauteen tähän pyyntöön, mutta Solvitin välintulon myötä kuuden viikon sisällä menettely nopeutettiin ja yritys sai äh, nämä sen saatavat arvonlisävero palautukset. Sitten oli kaksi portugalilaista sairaanhoitajaa, jotka halusivat ammattipätevyytensä tunnustetuiksi Espanjan puolella. EU-lainsäädännön mukaisesti heidän pitäisi saada ratkaisu kolmen kuukauden aikana. He eivät saaneet mitään vastausta, mutta Solvitin avulla sitten he lopuksi saivat myös nämä pätevyydet hyväksyttyiksi. Nämä ovat vain kaksi pientä käytännön esimerkkiä siitä, miten Solvit voi auttaa eurooppalaisia kuluttajia, yrittäjiä ja yrityksiä. Komissiossa hyväksyimme sisämarkkinastrategian lokakuussa 2015 ja siinä tehtiin selväksi, että on edelleen paljon haasteita siinä, miten sisämarkkinasääntöjä sovelletaan käytännössä niin, että kuluttajat, kansalaiset ja yritykset voivat vapaasti harjoittaa elinkeinoaan, kulkea ja kuluttaa Euroopassa. Ja strategiassa korostettiin myös, että ongelmat eh, ratkaistaan yleensä helpommin ja paremmin kansallisella tasolla ja, ja nopeasti. Eli jäsenvaltioiden pitäisi käsi kädessä tällaista sisämarkkinasäännöstön noudattamista edistää erityisesti käyttäen epävirallisia riitojenratkaisumenettelyjä. Meillä oli niin kutsuttu Lissabonin paperi, joka oli aloite, jonka Solvitin verkoston jäsenet hyväksyivät helmikuussa 2016 ja sitten kilpailuneuvosto vetosi komissioon, että se vahvistaisi Solvit-verkostoa ja Samantapaisia pyyntöjä tuli myös Euroopan parlamentilta, erityisesti äh, lokakuussa 2015 mietinnössä, jossa pyrittiin parempaan sisämarkkinoiden mm, sääntöjen soveltamiseen sekä sitten sisämarkkinastrategia. Komissio siis hyvin läheisessä yhteistyössä Solvit-keskusten kanssa ja muiden eturyhmien kanssa hyväksyi, niin kuin puheenjohtaja sanoi, tämän toimintasuunnitelman toinen 5.2017 osana tätä kokonaispakettia sisämarkkinastrategiassa. Nopeasti kävisin läpi eh, toimintasuunnitelmaa. Se perustuu kolmelle pilarille. Ensin edistetään solvittia parantamalla sen laatua ensisijaisesti, eli tällaisen varhaisen ongelmien ratkaisun menetelmänä. Ja tässä on kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin lisätään hallinnollista kapasiteettia Solvit-keskuksissa. Se on hyvin tärkeä elementti kokonaisuudessa. Solvit keskusten pitää voida täysin täyttää ne laatukriteerit, jotka 2013 vaatimuksessa esitettiin, että hallinnollinen kapasiteetti on riittävä. Jäsenvaltioiden on siis taattava vakaat resurssit ja riittävä osaaminen myös EU-lainsäädännöstä solvitkeskuksissa. Toinen toiminta-ala on sitten laadun parantaminen niin, että eh, osaamista ja tietoa jaetaan paremmin komission ja solvitkeskusten välillä. Esimerkiksi aloitteita, joita nyt on suunniteltu tälle alalle, ovat sellaiset kuten tehokkaampi juridinen tuki komissiolta Solvitille, että edistetään yhteistyötä ja päivitetään solvit tietokantaa useammin. Komissio ei tietenkään voi jäsenvaltioiden resurssointia rahoittaa, mutta me voisimme tukea ohjelmien kautta esimerkiksi SRSP ja Kosmen kautta PK-yrityksille tarkoitettu ohjelma niin, että annetaan koulutusta, eh, virkamiesvaihtoa tai järjestetään työpajoja, jossa nimenomaan solvit-tietoon keskitytään ja näin jäsenvaltioiden kapasiteetti solvitissa kasvaa. Toinen kulmakivi on se, että edistetään solvittia toteuttamalla uusia tietoisuutta lisääviä toimia. Tässä haluamme keskittyä erityisesti yrityksiin, koska se mitä olemme huomanneet viimeisen 15 vuoden aikana on, että Meillä on aika vähäinen määrä yrityksiä koskevia tapauksia, noin sata vain, verrattuna niihin tuhansiin, joita meillä oli tavallisia kansalaisia koskevia tapauksia vuonna 2016. Eli näin Solvit voisi todella olla tällainen sisämarkkinoiden hallinnointi elin, ja se myös valvoisi sitä, miten sisämarkkinat käytännössä toimivat. Eli toimintasuunnitelmassa on useita tietoisuuden lisäämistoimenpiteitä ja myös toivomme, että Euroopan parlamentti lisää tietoisuutta solvitista jäsenvaltioissa ja yritysten piirissä eritoten. Ja eh, tietoisuuden lisäämistä myös pyritään parantamaan solvitin saatavuutta ja avoimuutta siinä mielessä, että lisätään Solvitin menekin edistämistä Your Europe äh, internetportaalin kautta. Se on ollut hyvin menestyksekäs portaali. Se on itse asiassa yksi äh, EUn äh, vierailtumpia saitteja, eli sillä voidaan edistää hyvin solvittia paremmin kuin että se jollekin tietylle kohdeyleisölle kohdennetaan. On tärkeää, että ne ihmiset, jotka tarvitsevat Solvitin palveluita, löytävät sen helposti, eh, mutta emme ryhdy mihinkään maailmanlaajuiseen kampanjointiin, koska sitten ehkä Solvitin Solvittia ei käytettäisi oikeisiin tarkoitusperin. Ensi vuonna vietetään sisämarkkinasäädöksen 25. juhlavuotta ja tietysti me haluamme tehdä tästä myös osan tätä Single Digital Gatewayta ja tästä neuvotellut ovat käynnissä sekä parlamentissa että neuvostossa. Haluamme parantaa myös Solvitin saatavuutta kumppanuuksilla, yritysjärjestöjen kautta mutta kauppakamarit tai yritys, yrittäjien verkostojen kautta. Sielläkin on erilaisia toimia, joita toimintasuunnitelmassa ehdotetaan. Erityisesti lisätään muun muassa sitä, miten vaikkapa kauppakamarit ja muut voivat käyttää tätä Solvitin tietokantaa. Tämä on se toinen pilari siis, eli tietoisuutta lisätään. Ja kolmas on sitten ehkä innovatiivisin pilari. Siinä edistetään solvittia kehittämällä sen roolia EUn lainvalvontatyössä. Eli tässä on kahden tyyppistä toimintaa. Ensimmäisessä kyse on siitä, että meillä on tällaisia rakenteellisia ja toistuvia tapaustyyppejä. Eli on joku selkeä potentiaalinen EU-lain rikkomus, ja ne ovat säännönmukaisia. Ne ovat kuitenkin hyvin pieni määrä tapauksia, vain noin 4 prosenttia kaikista tapauksista, joita solvitille ratkottavaksi tuodaan. Mutta eh, näissä ratkaisuaste on paljon matalampi, se on vain noin 20 prosenttia verrattuna siihen 85 prosenttiin ratkaistuja tapauksia keskimäärin mm, yleisesti solvitissa. Eli tässä pyritään nyt lisäämään näiden ongelmien ratkomista. Näissä tapauksissa pitää muistaa se, että ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuullahan on varmistaa, että EU-lainsäädäntöä oikein täytäntöön pannaan, eli solvitkeskuksissa pitäisi ensin kääntyä jäsenvaltioiden viranomaisten puoleen, mutta kun huomataan, että ongelmaa ei saada ratkottua, niin toimintasuunnitelmassa on ehdotus siitä, miten paremmin käytetään Solvitin kautta saatua todistusaineistoa, eli tietokannan kautta pystymme seuraamaan näitä äh, tapauksia ja jakamaan tietoa niistä sitten kaikille relevanteille mm, tahoille, jotta saadaan hyvin äh, rakennettua tätä äh, seurantaa ja EUn mm, lainvalvontatyössä äh, työstä viestiminen on myös tärkeä painopiste, ja tässä Solvitin ja koko lainvalvontatyön, äh, jota komissiossa tehdään välillä, syntyy tiiviimpi yhteys. Tämä on ehkä se innovatiivisin toimintasuunnitelman pilari, ja se täydentää hyvin näitä kahta muuta. Ja sitten lopuksi vielä, mitä tulee lainvalvontatyöhön, niin toimintasuunnitelmassa on myös suunniteltu parempaa yksittäisten valitusten seurantaa, eli nämä rakenteelliset kysymykset ovat yksi asia, ovat ne, jotka luovat potentiaalisia rikkomuksia sisämarkkina-lainsäädännölle, mutta nämä yksittäiset valitukset niiden osalta komissio voi siirtää ne solvit verkostoon ja tällä tavoin saadaan nopeammin alle kymmenessä viikossa ja epävirallisemmin ratkaistua ongelmia kuin siinä virallisessa riitojenratkaisumenettelyssä, joka vie pidempään. Se vaikuttaa sisämarkkinoihin merkittävästi, eli solvittiin voidaan siirtää riitoja ja komissio voi myös katsoa, miten esimerkiksi tällaista vain kerran periaatetta voidaan toteuttaa. Eli ne kansalaiset, tai yritykset, jotka tekevät valituksen, heidän ei tarvitse antaa näitä tietoja ja todistusaineistoa enää uudempaa kertaa. Tässä lyhyesti toimintasuunnitelman osatekijät. Komissio on täysin sitoutunut vahvistamaan Solvitin strategista roolia. Jäsenvaltioiden pitää myös omalta osaltaan vaikuttaa asiaan niin, että he vahvistavat näiden keskusten hallinnollista kapasiteettia ja resurssointia. Ja Odotamme myös kovasti Euroopan parlamentilta tukea strategisessa tietoisuuden kasvattamistoiminnassa erityisesti yritysten suuntaan, eli odotamme läheistä yhteistyötä kanssanne. Ja tiimini työskentelee nyt läheisesti yhteistyössä Solvit-keskusten kanssa, jotta toimintasuunnitelmaa täytäntöön pannaan hyvin. Meillä on kaksi kertaa vuodessa Solvit-työpajoja Ensi viikolla itse asiassa Budapestissa pidetään tällainen Solvit-keskusten yhteinen työpaja ja ryhdymme tutkailemaan yksityiskohtaisesti, äh, miten konkreettisesti täytäntöön pannaan tätä uutta pilarirakennetta toimintasuunnitelmassa. Ja komissio on valmis sitten raportoimaan asiasta tällekin valiokunnalle. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti näistä tiedoista. Nyt puheenvuoron saa ensinnäkin edustaja Vivers, Pascal ensimmäisenä. Bedankt, Chair. Ich möchte... Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Ennen kuin siirryn ihan tähän varsinaiseen arviointiin, niin toteaisin, että Solvit on mielestäni hyvä väline. Solvithan käytännössä tarkoittaa sitä, että kansalaisen tai yrityksen kohtaama ongelma ratkaistaan tai yritetään ratkaista tällaisen välineen avulla. Eli sinänsä hyvä asia. Ja hyvä on pohtia sitä, että toimiiko solvit nykyisellään hyvin vaiko huonosti, joten toimintaohjelma on tästä syystä paikallaan. Toimintaohjelmassa on onneksi mukana sellaisia asioita, joita me olemme jo vuonna 2014 esittäneet solvitin vahvistamiseksi. Siinäpä johdantoni. Nythän on tarkoituksena keskustella asioista, arvioida tämän järjestelmän toimivuutta. Periaatteessa voidaan sanoa, että solvit on mainio juttu, mutta minulle on vain syntynyt sellainen vaikutelma, ja se ei välttämättä ole mikään pelkkä vaikutelma, vaan luvutkin sen osoittavat. Eli kansalaiset ja yritykset eivät tiedä solvitista juuri mitään. Itse olen raja-alueella toimiva henkilö, ja joka päivä Eupenissa minuun ollaan yhteydessä 200kin tapausta käsittelen vuosittain, eli yhtä paljon kuin Brysselissä pääkaupunkialueella. Ja kävi ilmi, että nämä rajatyöntekijät Saksan, Belgian, Saksan, Hollannin, Belgian, Hollannin asiantuntijoita konsultoin ja kysyin, että tunnetteko solvitin ja kukaan ei tuntenut sitä järjestelmää, joten nyt on järkevä todellakin täällä asiaa puida. Kukaan ei siis tunne solvitia, ja jos joku sen tuntee, niin se on monille liian abstrakti järjestelmä, koska asiaa markkinoidaan käsitellään pääkaupungeissa eikä siellä, missä sitä pääasiallisesti tarvittaisiin. Eli ei Brysselissä, vaan jossain muualla. Jos on yritys jossain maassa ja tuotteita viedään toiseen maahan tai että työntekijä siirtyy maasta toiseen, eli nämä rajatyöntekijät, niin heillä on ehkä ongelmia ja sitten pitää pohtia sitä, että olisikohan parempi käsitellä solvittia hajautetummin. No tarkoitan tällä sitä, että markkinoita on olemassa. Päivittäin työssäni huomaan sen. Eli päivittäin minuun ollaan yhteydessä ja kysytään, että mitä tehdä, kun tällainen ongelma on. He eivät ole solvitiin yhteydessä, vaan minuun. Ja tällaisten äh, rajat ylittävien ongelmien käsittely tapahtuu parhaiten henkilökohtaisen neuvolan kautta. Eli kun ollaan lähellä sitä henkilöä, jolla ongelmia on. Solvitia pitäisi tukea netin välityksellä, mutta sen ei pitäisi olla pelkkä nettipohjainen väline. Eli henkilöillä pitäisi olla joku yhteyshenkilö, konkreettinen elävä henkilö, joka on valmis auttamaan ratkaisun etsimisessä. Eli ettei tarvitse heti siirtyä viranomaistahon puoleen, vaan että yritetään löytää keskustelukumppani, joka voi olla hallinnolle pikkujuttu, mutta tälle ongelman kanssa painivalle henkilölle, yksityiselle henkilölle suurikin ongelma. Eli sitä kautta yritetään ratkaista nämä ongelmat. Eli meillä olisi Infobest, Task Force, rajatyöntekijät, infopisteet ja kaikki muut on luotu juuri tätä nimenomaista tarkoitusta varten. Kyllä meidän pitäisi pohtia sitä, että Haluammeko pitää nykysolvitista kiinni? Mielestäni muutettu solvit olisi parempi, ainakin minun mielestäni. No tästähän on tarkoitus täällä keskustella. Minullakaan ei ole mitään ratkaisumallia tarjolla, jolla kaikki ongelmat poistuisivat, mutta pari ehdotusta kuitenkin. Eli nykysolvit pitäisi muuttaa komission solvit helpdeskiksi jonka puoleen sitten kansalliset viranomaiset voivat kääntyä. Eli meillä on olemassa raja-alueilla yksiköitä, mutta sen lisäksi komissiossa olisi tällainen helpdesk, joka auttaa näitä raja alueilla toimivia viranomaistahoja. Eli Solvit tarjoaa juridista apua, että myöskin helpottaa suoraa viestintää komission väen suuntaan. Ja sitten toinen ehdotukseni, joka on vielä hajautetumpi niin sanotusti, se tarkoittaisi sitä, että näillä rajapisteillä jotka toimivat siis raja-alueella, niin saisivat työntekijöikseen niitä, jotka tällä hetkellä toimivat pääkaupungeissa, solviteissa, solvitkeskuksissa. Eli työntekijä voisi vastata eri rajapisteistä, niin kuin EURES-järjestelmän piirissä olemme tottuneet tekemään. Ja yhteenvedonomaisesti voisin sanoa, että meidän tulisi päästä kansallisella tasolla hajautetumpaan ratkaisumalliin, eli meillä ei pitäisi olla yksi keskus pääkaupungissa, joka toimii ikään kuin rinnakkain näiden rajapisteiden kanssa. Tämä ei toimi. Rajalla tehdään paljon enemmän työtä kuin mitä näissä varsinaisissa keskuksissa. Eli solvit rakenteesta pitäisi keskustella. Perimmäinen ajatushan solvitissa on erinomainen, mutta näin monen vuoden jälkeen pitäisi suoraselkäisenä vain lähteä kyseenalaistamaan asioita, mikäli järjestelmä ei toimi uskoakseni me aina vain toitotamme sitä, että meidän pitäisi valistaa ihmisiä, mutta jossain vaiheessa pitää vain todeta, että ehkäpä kannattaisi lähteä uusille urille, katsoa, mitä pitäisi tehdä, jotta päästään solvitin perimmäisiin tavoitteisiin. Eli solvitin avulla pyritään ratkaisemaan rajatyöntekijöiden ongelmia, mutta jos katsotaan näitä lukuja, 2500 tapausta vuodessa – ja minä käsittelen omassa toimistossani 200 tapausta vuosittain, joten kyllä, kyllä tässä on erä, eräänlainen epäsuhtaisuus havaittavissa. Tuttu mies Konrad Adenauer totesi aikanaan, että kantoja voidaan muuttaa aina, koska kukaan ei voi viedä minulta viisastumisen mahdollisuutta. Eli solvit sinänsä on hyvä, mutta meidän tulisi käyttää sitä siellä, missä sitä kaivataan, eli ei pääkaupungeissa, vaan siellä, missä ongelmia syntyy, eli raja-alueilla. Ja siellähän Solvitin pitäisi toimia menestyksekkäästi. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti Pascal. For uh, the Aldi, we... Aldesta herra Selimovic. Ai ei, ai tekö myös. Ensinnäkin ne, jotka tätä seuraavat, eli Selifimo aldesta. I will say just a couple of words. Ihan muutama sana herra Lokkegordin puolesta, joka ei tänne päässyt tänään. Hän on vastuuhenkilö tässä asiassa. Aldessa olemme kiitollisia komission aloitteesta edelleen kehitellä ja kohentaa Solvitin toimintaa ongelmanratkaisuvälineenä yritykset ja kansalaiset kautta Euroopan saavat apua siitä. Euroopan parlamentti on toistuvasti vedonnut, että täytyy täysimittaisesti hyödyntää solvettia, niin, että jäsenvaltioita kehotetaan antamaan riittävästi voimavaroja kansallisille solvitkeskuksille, jotta voidaan taata, että ne tunnustetaan myös kansallisessa hallinnossa. Näin ne voi puuttua mahdollisiin ongelmiin. Ja tehokkaalla tavalla Tulee lisätä myös tietoisuutta solvitin hyödyistä, varsinkin yrityksissä, kuten kuultiin kollegolta, ja huomioida myös kaikki se tieto, joka on saatu Solvitin verkostosta ja tärkeysjärjestyksestä. Kun tätä täytäntöönpanne, Solvitin toimintasuunnitelma pyrkii näihin puuttumaan keskittyen kolmeen alueeseen. Ensinnäkin Solvitin edistäminen, kohentaminen, ja niin, että lisätään tietoisuutta tiedotuskampanjan ja päivitetään sen roolia EU-lainsäädännössä ja sen täytäntöpanossa. Komissio toteaa myös lopuksi, että meidän täytyy myös toteuttaa nämä suunnitellut haikeet, mutta se onnistuu vain, jos sekä komissio että jäsenvaltiot kaikilta tasolta sen omivat. Olemme kyllä samaa mieltä, mutta Miten komissio aikoo sitten seurata, raportoida toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta? Miten komissio takaa sen, että jäsenvaltiot kehittelevät tällaista halua omia hankkeen ja näin tehdä toimintasuunnitelmasta totta. Näin lopetan ja kerran vielä toteaisin, että me kyllä tuemme hanketta mutta joitakin kysymyksiä on. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Guesta, herra de Jong. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Arimon hänen lausumistaan. Meidän kannaltamme nämä olivat tärkeitä huomioita. Me olemme keskustelleet myöskin Solvitin rahoituksesta ja on olemassa muitakin aloitteita, kuten jo Europe ja IMI. Miten tehokkaita nämä oikein ovat? Mitä tulee toimintaohjelmaan, niin, niin tiedon tarve on melkoinen, sillä jatkuvasti yritykset ja kansalaiset ovat minuun yhteydessä ja kertovat ongelmista ja esittävät kysymyksiä, joten tarvetta on, mutta kukaan ei tunne järjestelmää, eli solvet ja ja Brysselistä löytyy vaikka ja mitä muitakin ongelmia. Eli ei oikeastaan tiedetä, pitääkö kääntyä Solvitin puoleen vai Europin puoleen vai mihin tahoon. Mitä tulee hajautukseen, niin se on hyvä asia. Minun mielestäni ei ole mitään järkeä, että solvityöntekijöitä koulutetaan sellaisten asioiden tiimoilta, jotka pitäisi olla hanskassa joka tapauksessa. Kyllähän kansalliselta tasolta löytyy koulutuspotentiaalia ja tarjontaa, joten ihmisiä ei pitäisi viedä pois kentältä turhan koulutuksen keskelle. Eli kes... toimivia solvet-järjestelmiä kaivataan, Solvi toimii, mutta sen pitäisi toimia tehokkaammin ja lähempänä kansalaisia ja yrityksiä. Ja se edellyttää tällaista alhaalta ylös lähestymistapaa eikä ylhäältä alas lähestymistapaa. Se, että puhutaanko nyt rajapisteistä vaiko jostain muusta lähestymistavasta, no tietenkin on hyvä, jos lähdettäisiin alhaalta ylöspäin järjestelmää rakentamaan ja komissiosta löytyisi tällainen helpdesk. Eli ei mitään sanelupolitiikkaa, vaan alhaalta ylöspäin toimivaa järjestelmää kaivataan. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia kovasti herra De Jong. Kiitos vihreistä. Herra Scholtes, mutta anteeksi sitä. Ennen sitä tervetuloa vierailijaryhmä. Herra Rova Gebhardin vierailijaryhmä. Pyydebergistä onnistunkohan äänestämään oikein. Tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Herra Scholtes, olkaapa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Solvit on hyvä työkalu. Ja lähitulevaisuudessa se varmasti helpottaa monien elämää myös liike-elämässä. Ja Yleisesti ottaen ne parannukset, joita komissio toimintasuunnitelmassaan ehdottaa, ovat aika hyviä, koska ne käsittelevät nimenomaan niitä ongelmia, joita jäsenvaltioissa solvitkeskuksissa on ollut. Olen samaa mieltä sen kollegan kanssa, joka sanoi, että solvit, solvitin ongelma Euroopassa liittyy siihen, että se on aika tuntematon ihmisille ja yrityksille – Eli ehkä pitäisi investoida vielä enemmän, ehkä rahaa ja ihan inhimillisiä voimavaroja tietoisuuden lisäämisohjelmaan, jotta tiedotettaisiin paremmin tästä ö, ihmisille solvitin tarjoamisesta mahdollisuuksista. Toisaalta sitten on tärkeää seurata ja valvoa solvitin vaikutuksia ja ehkä laatia indikaattori, miten solvitin tuloksia voidaan mitata. Me vahvasti tuemme solvittia, mutta ehdotamme, että meillä olisi instituutioissa enemmän tiedottamista ja, paikall- ja kansallisessa hallinnoissa myös tiedotettaisiin asiasta. Kiitokset Nicola Danti. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Minä sanoisin, että tässä on paljon hyvää Euroopassa ja harva tuntee kuitenkaan kaikkia hyvää, eikä tämä ole yksi niistä. Eli suhtaudun kovin myönteisesti siihen, mitä kokemuksia on saatu Solvitista ja, ja miten on myös vahvistettu se seikka, että näinä vuosina solvitapausten määrä on kasvanut merkittävällä tavalla. Eli kansalaiset siihen turvautuvat yhä enemmän, kuten yrityksetkin. Minusta tämä on todella myönteinen kokemus Euroopasta. Se vain vahvistuu vahvistumistaan ja tarvitsee riittävää tukea, jotta sitä vielä enemmän arvostettaisiin. Eli ratkaistaan, kuten sanoin, arkipäivän ongelmia yrityksissä sisämarkkinoilla. Eli me kyllä arvostamme kovasti toimintasuunnitelman tavoitteita, eli pitää edelleen lisätä sen tunnettuutta ja saatavuutta, ja siksi minäkin haluaisin omalta osaltani esittää muutaman kysymyksen, kysyä komissiolta ensinnäkin, mitä välineitä aiotaan toteuttaa, että voitaisiin ikään kuin vaihdon välinettä käyttää yksittäisten solvityksikköjen välillä. Ja mitä komissio aikoo tehdä, niin että jäsenvaltiot ja kansalliset viranomaiset edellytettäisiin lisäämään tehokkuutta kansallisissa keskuksissa niin, että voidaan ajaa näitä tavoitteita, joita on edellytetty. Eli mitä aiomme tehdä, jotta voitaisiin kansallisella tasolla saada aika riittävästi painostusta? Kiitos. Thank you very Kiitoksia kovasti, herra Dantti. Andrea Schwab rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. mitä kollega Ari Moo totesi, niin oli kyllä ihan hyvä oivallus. Minäkin olen kotoisin raja-alueelta, mutta en voi sanoa, että solvitia ei kukaan tuntisi. Suurin ongelma mielestäni on juuri se, että periaatteessahan komissio solvitin puitteissa voi toimia vain ainoastaan välittäjänä. Eli sillä ei ole minkäänlaisia toimivaltuuksia, paitsi jos komissio jatkuvasti voisi ja haluaisi aloittaa sopimusrikkomusmenettelyn, Ja niin on havaittavissa, että halukkuutta ja tahtoa ei löydy. Eli jos pelkkä sala, sanaa helinää on tarjolla, niin silloinhan nämä vakuutusoikeudelliset tai työoikeudelliset rikkomukset jotka liittyvät rajatyöntekijöihin, niin eivät johda mihinkään. Eli nyt herää kysymys siitä, että mitä me voisimme tehdä tilanteen yksinkertaistamiseksi. Me tiedämme, että jäsenvaltiot toimivat äh, laillisuuden rajamailla, joten solvit voi toimia vain ainoastaan siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot eivät auta ja komissio vetää jäsenvaltion oikeuteen ja siinäpä se ongelma onkin. Mutta siitä ei vastaa talon virkamies, vaan kyse on vastuun jakamisesta. Eli me emme enää kykene näitä vapauksia vaalimaan, jäsenvaltiot eivät niitä takaa, vaikka perustamissopimuksissa jäsenvaltiot ovat siihen sitoutuneita. Joten meidän täytyy pitää homma hanskassa ja katsoa, että mitä voisimme tehdä, jotta ihan oikeasti tilanne paranisi. Kiitoksia. Uh, Kiitos paljon kysymyksiä ja ehdotuksia komissiolle. Rouva olkaapa hyvää. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja ja paljon kiitoksia myönteisistä kommenteista Solvittia koskien ja myöskin ehdotuksista ja kysymyksistä. Komissio tervehtii kovasti sitä tukea, joka Solvit-verkostolle annetaan ja ymmärrämme, että on parannuksen varaa ja sen vuoksi toimintasuunnitelma on laadittukin. Vastaisin nyt sitten tarkemmin kysymyksiin, esimerkiksi liittyen rajaseutuihin ja tietoisuuden lisääminen solvitin käyttämisestä erityisesti rajaseudulla. Onhan niin, että komissio tällä hetkellä käsittelee vähän aikaa sitten hyväksyttyä komission tiedonantoa raja-alueista – ja siellä pidettiin itse asiassa konferenssi, jossa puhuttiin raja-alueiden kapasiteetin ja kompetenssin lisäämisestä ja puhuttiin siitä, että solvitin käyttöä voitaisiin edistää, että meillä olisi alusta tällaisten rajaseutujen keskuspisteiden kanssa, joissa solvittia voitaisiin edustaa myös. On siis erityisen tärkeää, että olemme läsnä raja-alueella ja uskoisin, että tämä viimeaikainen aloite, että meillä olisi tällaisia yhteyspisteitä, jotka linkittyisivät sitten solvittiin, niin tällä tavalla voitaisiin lisätä tietoisuutta solvit, solvitista ja myös lisätä solvitin käyttöä. Mitä tulee solvitin lisähajauttamiseen, niin uskoakseni se, mitä tällä hetkellä on olemassa, on oikeastaan aika sopiva, eh, kun pitää ratkoa tapauksia kansallisten viranomaisten kanssa. Solvit-keskusten roolihan on sellainen, että keskustellaan niistä oikeudellisista kysymyksistä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa, ja useinhan ne sijaitsevat pääkaupungeissa. Se, mitä pitäisi tehdä tämän alueellistamisen tai hajattamisen kanssa, että kaikki yritykset ja kuluttajat pääsisivät solvittia käyttämään silloin, kun he sitä tarvitsevat. Ja uskoakseni tämä tapahtuu ensisijaisesti internetin kautta, koska se mitä tapahtuu, jos kuluttajalla tai yrityksellä on, se esimerkiksi esittää kysymyksen hakukoneeseen sisämarkkinoita koskien, niin hän suoraan sitten hänet ohjauttaisiin Your Europe, sinun Eurooppasi sivustolle, ja sieltä päästäisiin sitten solvittiin. Näin tapahtuu jo nyt eh, internetin välityksellä, koska jos meillä olisi vielä hajautetumpia keskuksia, niin en ole varma, että siellä olisi sitä pätevyyttä neuvotella sitten kansallisten eh, viranomaisten kanssa. Ja sehän on se koko asian ydin, kun tällainen tapaus ratkottavaksi tulee. Mitä tulee sitten Solvit Helpdeskiin, Komissiossa tällainen on. Se on pieni tiimi, joka meillä on, joka auttaa jäsenvaltioita, antaa oikeudellista äh, neuvoa ja tämä, äh, tätä kapasiteettia tullaan vahvistamaan. Me tulemme jakamaan enemmän tietoa solvitkeskusten suuntaan ja äh, myös tarjoamme koulutusta, juridisia työpajoja esimerkiksi kosmeohjelmasta tai muista ohjelmista. Tätä on siis jo olemassa, mutta ei varmasti ole komission käsissä olla se, kansalaisten ja yritysten helpdeski, koska ei komissio voi jäsenvaltioissa sijaitsevia ongelmia ratkaista. Koko logiikka Solvitin toiminnassahan on se, että se on verkosto jäsenvaltioiden välillä. Siellä on se keskus, solvit keskustelu, eh, keskus, joka sitten on yhteydessä kansallisiin viranomaisiin. Ja komissio varmistaa, että verkosto toimii kunnolla, jotta voidaan antaa juridista tukea, kun ongelmia tulee, mutta niitä itse tapauksia ei voida komissiossa ratkaista. Olen sitä mieltä, että kansalaisilla ja yrityksillä pitäisi olla suora pääsy solvittiin, koska kun meillä on tämä sisämarkkina, palvelukeskus ja hallintokeskus. Meillähän on tällainen kaskadin lähestymistapa, Eli ne, joilla on joku kysymys, he voivat mennä sinun Eurooppasi sivustolle. Se on hyvin matalan kynnyksen taho tai paikka, noin miljoona vierailua tällä sivustolla kuukausittain. Ja siellä voidaan tarkistaa sinun Eurooppasi sivustolta voidaan jo kysymyksiin saada vastauksia. Jos tämä tieto ei riitä, sitten he voivat käydä sitten käyttämässä sinun Eurooppasi juridista, ilmaista juridista oikeudellista tuki- tai apupistettä ja siellä saa nopeasti vastauksen kysymyksiinsä. Se on myös sellainen vaihe, joka on ikään kuin tiedon ja ongelmanratkaisun välillä, eli tämä on tällainen neuvonanto vaihe, eli meillä on tieto, neuvot ja sitten ongelmanratkaisu Solvitin kautta. Meillä on tällainen palveluketju, joka on aika relevantti, mutta kyllä ymmärrän sen kommentin, että on tarvetta tietoisuutta kasvattaa Solvitista niin, että kansalaiset ja yritykset tietävät sen olemassaolosta, ja sehän on keskeinen toimintaohjelman tai toimintasuunnitelman osatekijä. Mitä tulee Solvitin valvontaan sitten, kysymykset, joita raportoinnista ja seurannasta esitettiin, meillä on sisämarkkina tulostaulu, joka vuosittain julkaistaan. Se viime heinäkuussa julkaistiin tänä vuonna ja Solvitin toiminta arvioidaan useita kriteereitä vasten per Solvit-keskus ja komissio myös lähettää jokaiselle jäsenvaltiolle kirjeen, jossa on heidän Solvit-keskuksensa arviointi. Eli kyllä läheisesti seurataan sitä, miten yksittäiset sol- solvitkeskukset toimivat jäsenvaltioissa. Ja sitten vielä, miten tällaista jäsenvaltioiden omistajuutta voitaisiin lisätä suhteessa solvittiin, niin se tapahtuu nimenomaan näissä kahdesti vuodessa järjestettävissä solvit työpajoissa. Komissio tapaa kaikki solvit keskukset, joko Brysselissä tai jossain muualla päin Eurooppaa. Siellä käydään läpi asioita, mitä, mikä on toiminut hyvin, minkälaisia ongelmia on, mitä voidaan vielä parantaa solvit äh, verkostojen toiminnassa ja sitten katsomme seuraavassa työpajassa, miten toimintasuunnitelmaa on toteutettu. Sitten liittyen hajauttamiseen tai alueellistamiseen, tietenkin tietoisuuden kasvattaminen on hyvin tärkeää, mutta se on nimenomaan keskusviranomaisten tehtävä äh, käsitellä solvitapauksia, jotka heille tulee. Se on siis neuvotteluprosessi hallinnonalojen mm, kanssa jäsenvaltioissa. Entä sitten koulutus? Sitäkin on toimintasuunnitelmassa tarjolla. Meillä on useita suunniteltuja toimia jo ensi vuodelle kosmeohjelmasta rahoitettuna. Ja se vastaa aika hyvin Solvit-keskusten tarpeisiin. Haluamme olla niin lähellä kansalaisia kuin mahdollista, olen samaa mieltä tästä kommentista – ja tällainen käyttäjälähtöisyys ja käyttäjäkeskeisyys on tärkeää ja kaikki sisämarkkina eh, perustuvat siihen, että eh, keskitytään kansalaisten tarpeisiin ja yritysten tarpeisiin. Me siis myöskin aiomme tarkistella sitä, miten Solvit-verkosto toimii. Käytännössä teemme kyselyitä saadaksemme palautetta siitä, minkälainen käsitys siitä on syntynyt, miten sitä voidaan parantaa, ähm, miten se toimii sinun Eurooppasi-sivuston kautta. Käyttäjäkeskeisyys, käyttäjälähtöisyys on tärkeää, mutta aina parantamisen varaa löytyy ja yritämme tietenkin parhaamme. Mitä tulee sitten tulosten mittaamiseen, taisin jo mainitakin sisämarkkinatulostaulun, jonka vuosittain julkaisemme. Siitä saa ei pelkästään yleistä tietoa sisämarkkinoiden toiminnasta sisäänsä, miten EU-lainsäädäntöä ja kansalliseen lainsäädäntöön siirretään ja niin edespäin, mutta jokainen sisämarkkinoiden hallinnointiinstrumentti, sinun Eurooppasi, sisämarkkinatietojärjestelmä ja niin edespäin sekä solvit myös, niin Meillä kyllä on mitattavia, tai meillä on mittareita mittaamaan Solvitinkin toimintaa. Mitä tulee sitten verkoston tehokkuuteen, se on hyvin tärkeä asia ja liittyy pitkälti ensimmäiseen toimintasuunnitelman pilariin, eli laadun parantamiseen. Se riippuu paljon jäsenvaltioista ja aiomme nyt lähettää tämän viestin neuvostossa ja solvittyöpajossa, että tarvitsemme jäsenvaltioita edistämään solvittia omilla hallinnonaloillaan kansallisissa viranomaisissa. Haluamme, että te, he antavat resurssit käyttöön, jotta voidaan parantaa tehokkuutta. Tehokkuutta parannetaan myös sillä tavalla, että varmistetaan, että me jaamme enemmän osaamista ja tietoa, koulutamme enemmän ja olemme myös yhteydessä. Mielestäni toimintasuunnitelmassa on tärkeää se asia, että olemme yhteydessä myös muihin relevantteihin verkostoihin, yritysverkosto muun muassa Euroopassa, ja uudet toimijat pääsevät myös käyttämään tätä tietokantaa, kauppakamarit ja muut ulkoiset tahot voivat esimerkiksi esittää Solvitille jonkun tapauksen ja seurata sitä tapauksen etenemistä. Se varmasti lisää myös Solvitin käyttöalaa ja sen tehokkuutta. Ymmärrän herra Schwabin kommentin siitä, että komissiolla ei ole toimivaltaa ratkaista näitä tapauksia, vaan se on verkosto jäsenvaltioiden välillä. Komission rooli on vain varmistaa, että verkosto toimii kunnolla ja että varmistetaan myös seurantaa näille ratkaisematta jääville tapauksille. Näin me yritämmekin uuden toimintasuunnitelman myötä tehdä ja toivomme, että tämä uusi lähestymistapa tuottaa tuloksia. Tietenkin olemme valmiita raportoimaan sitten tälle valiokunnalle jatkossa siitä, miten toimintasuunnitelmaa täytäntöön pannaan. Kiitä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti Rova Derishmoon vastauksistanne. Ja nyt voimme varmaan päättää tämän kohdan Kiitos kerran vielä, että tänne tulitte esittelemään tilannekatsausta Solvitissa. No niin, näin. Olemme hoitaneet kaikki kohdat esityslistalla. Jos ei ole mitään muita asioita, niin voin kertoa, että seuraava kokous on torstaina 9.12.30. Kiitoksia kovasti kaikille ja tapaamisiin torstaina. Niin juu. Ja kuten komissio muuten totesi, 15 vuotta solvittia kertomuskin on kai ollut jaossa. Tai sitten voitte ottaa tuolta sisäänkäynnin, uloskäynnin suunnalta. Kiitoksia kovasti. Koordinaattorit kokoustavat kello 17. Suljetuin oven kiitoksia kovasti.